Wznawiam posiedzenie. Koleżanki i koledzy. Jatkamme istuntoamme, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tehän tiedätte, että parlamentin puhemies allekirjoittaa lain